perusteltua, oliko tämä vain varotoimi ja kuinka haavoittuvainen järjestelmämme oikeastaan onkaan. Kiitoksia. Thank you, madam. Kiitokset. Me toimitamme teille tietoa tästä asiasta. So thank you very much. Uh, Eh, Madame Guillaume, our Rouva Guillaume, esittelijämme. Haluaisin antaa teille nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä esittelijä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, ensimmäinen vaihe saadaan loppuun menettelytapadirektiivin yhteydessä tällä viikolla parlamentti ottaa kantaa keskiviikkona tarkistusta komission ehdotuksesta koskien yhteistä menettelytapaa turvapaikan ja pe- myöntämisessä ja peruuttamisessa. Parlamentin kanta on olennaisen tärkeä vuoropuhelussa, joka jatkuu neuvoston kanssa tulevina kuukausina asiassa, joka mielestäni on avainasemassa turvapaikkakysymyksessä, jonka kohdalla pahoittelen sitä, keskustelut ovat jumissa neuvostossa. Tämä olisi pohjana uudelle direktiiville ja minä toivon, tätä kautta me pystymme pitämään kiinni 2012 äh, aikarajana turvapaikkakysymysten uudistamisessa. Äänestys tapahtuu silloin, kun viime viikolla julkaistiin tutkimus tästä 44 teollisuusmaasta. Tämä osoittaa, kuinka paljon. 40 prosentilla turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt 10 vuodessa ja 5 prosenttia vuodessa. Tällaiset tiedot pakottavat pohtimaan, mitkä ovat syillä, syitä tälle. Onko kyse siitä, että ihmisiä lähtee vähemmän vai onko valvonta tullut tiukemmaksi maahanmuuttokysymyksen joissakin maissa? Tämä raportti osoittaa myös, että kehitysmaat tällä hetkellä kantavat huomattavan vastuun turvapaikkahakemuksista, kunhan vaikkakaan niillä ei välttämättä ole torjuttavia keinoja. Euroopan täytyy ottaa oma oikeudenmukainen osansa ja sillä pitää olla selkeät säännöt käytössä. Ja tähän asiaan turvapaikkamenettelykysymykseen ja halusin muistaa peruskysymyksistä. Usein tätä pidetään pahimpien kansallisten toimenpiteiden tässä direktiivissä on kaksi e- epäkohtaa. Se eh, suojelee liian vähän turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja suurta erilaisuutta löytyy kohtelussa jäsenvaltioiden kesken. Huomattavia eroja on edelleenkin olemassa eri turvapaikkajärjestelmien välillä Euroopassa. Tässä vain kaksi esimerkkiä mainitakseni. Myönteiset päätöksenteot ensimmäisessä instanssissa 2009 vaihtelivat 65 prosentista alle 1 prosenttiin kanteen esittäminen kielteisen päätöksen yhteydessä vaihteli kahdesta 30 päivään. Eroja siis todellakin löytyy maiden kesken. On kyse sitten perusteluista tai nopeudesta toiminnasta tai varsinaisesta valituksesta. Tällaiset erot eivät mitenkään sovi yhteen yhteisen turvapaikkamenettelyn kanssa, jonka pitäisi taata tasapainoinen suojelu kaikilla EUn alueilla. Tämä on myös ristiriidassa yhden syyn kanssa, joka liittyy Dublin kakkosen perustamiseen, jossa oletetaan, että turvapaikkajärjestelmät jäsenvaltioissa ovat vastaavia. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen on siis aivan välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa lopultakin oikeudenmukaiset menettelytavat, jotka ovat mahdollisia ihmisille, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita. Koska pidän tätä huonona, niin vastaan nyt joihinkin tekstin arvosteluiden väitteisiin, joiden mukaan tämä direktiivi olisi tavallaan pelkästään sellaista, että kustannukset kasvavat ja väärinkäytökset lisääntyisivät. Nämä menettelytapan muutokset synnyttäisivät tietenkin ehkä lyhyellä aikavälillä kustannuksia, mutta hiukan nyt järkeä peliin. Tätä kautta voitaisiin nähdä, että pikemminkin tässä käytetään huonosti riittämättömiä keinoja hyväksi tällä hetkellä, ja tämä tulee maksamaan kalliiksi, tai tämä maksaa paljon se valtiolle. Kaksi indikaattoria tässä riittää perusteluiksi. Erittäin suuri kanteiden määrä tai valitusten määrä, ja myös menettelytapojen pituus, jotka tästä syntyy. Haluaisin myös, että ei katsottaisi sitä asiaa mustavalkoisesti. Jotkut puhuvat vain väärinkäytöksistä turvapaikan yhteydessä maahanmuuttokysymystä Kuitenkin turvapaikka on tavallaan perusoikeuskysymys. Ja jos arvimaailman tilanne tarkoittaa jotakin parlamentin kaikkein vastentahtoisellekin, niin se osoittaa hiukan, että EUlla on vastuulla antaa tu- oikeudenmukaista turvaa vainotuille minä siis tuen komission lähestymistapaa, joka pyrkii parantamaan ensimmäisen toimijasten frontloading painotusta, koska laadukas päätöksenteko ensimmäisessä vaiheessa on todella hyödyllinen vainon uhreille ja tätä kautta myös pystyvät tekemään vahvoja kunnollisia päätöksiä, parantamaan perusteluita kielteisissä päätöksissä ja näin voidaan vähentää myös peruutusten riski kanteiden kautta. Pitää paremmin identifioida perusteettomat väärinkäytöksen perustuvat hakemukset ja vähen, näin vähennetään myös kustannuksia jäsenvaltioissa ja autetaan myös heitä poistamaan väärät turvapaikanhakijat. Muutama seikka mietinnöstä. Toivottavasti voin näin perustella tätä oikeus, oikeusapu, ilmainen sellainen on mielestäni aivan olennaista, kun pyritään parantamaan päätöksenteon laatua. Parempi huomiointi haavoittuvaisten hakijoiden kohdalla, Tämä tämänhetkinen direktiivi unohtaa täysin nämä tahot. Teillä on seitsemän minuuttia. Haluatteko jakaa ne viisi plus kaksi vai kuinka? Puhun lopuksi vähemmän. Kolmanneksi sitten kunnianhimoisemmat äh, aikarajat huomattavat takeet nopeutetussa menettelytavassa erityisesti perustelujen vähentäminen tai kohtuulliset aikarajat ja sitten turvallisten paikkojen käsite. Me pyydämme, että hyväksytään yhteen Euroopan lista yhteispäätösmenettelyn kautta niin kuin tuomioistuin on suositellut 2008 lopuksi mietinnön hyväksymisen pitäisi olla vahva merkki Euroopan parlamentista neuvostolle ja komissiolle. Parlamentin tärkeät rajavivat ovat selvillä ja se perustuu siihen, että halutaan lisätä suojan tasoa ja standardeja. Meidän pitää olla tästä vain tyytyväisiä. Kiitoksia. Thank you very much, madam. Kiitokset teille, rouva esittelijä. Nyt puheenvuoron saa komission nimissä komission jäsen Cecilia Malmström. Tervetuloa ja puheenvuoro on teille. President. Oikein paljon kiitoksia, herra puhemies, hyvä esittelijä. Menettelydirektiivi äänestys on hyvin tärkeä kun katsotaan toisen vaiheen päätöksen saattamista vuoteen 2012 mennessä Tukholman ohjelman mukaisesti. Haluaisin kiittää esittelijää kollega Guillaumea erinomaisesta työstä tämän aiheen käsittelyn tiimoilta ja hyvästä yhteistyöstä. Te olette päättäväisesti toimineet ja ymmärtäneet, mikä on turvapaikanhakijoiden tarpeet ja minkälaisia haasteita tästä koituu kansallisille toimijoille. Uusi menettelydirektiivi luo peruskiviin eurooppalaiselle tulevalle, tulevalle eurooppalaiselle turvapaikkapolitiikalle. Ja te sanoitte, että kaikille pitäisi tarjota yhtäläinen turva oikeusturvaa riippumatta siitä, missä turvaa haetaan. Me tiedämme, että tällä hetkellä eroavaisuudet ovat suuret ja sitä on vaikea ymmärtää, kun kyse on yhtenäisestä Euroopan unionista, jossa vaalitaan yhtäläisiä arvoja. Tärkeää on, että tehokkaat ja reilut menettelyt ovat käytössä ja samalla otetaan huomioon perusoikeudet. Minä olen vakuuttunut siitä, että näihin tavoitteisiin voidaan päästä, mutta vain ainoastaan, jos me pääsemme yhtenäisten menettelyiden kautta yhtenäiseen tasoon kaikkialla Euroopan unionissa. Komission ehdotus perustuu tähän ajatukseen ja olen pannut tyytyväisyydellä merkille, että kollega Guillaume ja live-valiokunta tukee tätä komission viitoittamaa lähestymistapaa. Monet ehdotukset parantavat oikeusturvan tasoa, erityisesti kun puhutaan alaikäisistä. Lisäksi tässä tarjotaan myöskin riittävää pelivaraa jäsenvaltioille esimerkiksi menettelyiden nopeuttamiseksi. Ja mitä tulee määritelmään turvallisista alkuperämaista. Tämä on hyvin, hy, hyvin perusteltu ehdotus. Lisäksi panen tyytyväisyydellä merkille tähän oikeusturvaan liittyvät ehdotukset. Näin voitaisiin ratkaista monissa jäsenvaltioissa esille tulleet juridiset ongelmat. Te varmaankin tiedätte, että komissio on ehdottamassa muutosta tähän, jotta neuvostossa neuvottelut saisivat uutta pontta ja tuleva äänestys täällä on keskeinen virstanpylväs tällä yhteisellä tiellä. Me tulemme tekemään kaikkemme, jotta me voisimme jatkossakin tehdä tämän asian tiimoilta ja muidenkin asioiden tiimoilta hedelmällistä yhteistyötä. Kiitoksia. Pani Monika Holmeier. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Monika Holmeier EPP-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Herr Kiitos puhemies parhaat kollegat, rouva komission jäsen. Aivan aluksi haluan sydämesti kiittää niistä lukuisista monipuolisista keskusteluista, joita kävimme esittelijän, komission jäsen, varjoesittelijöiden kanssa. Joiltain osin pääsimme hyvinkin kompromisseihin, niin kuin komission jäsen Malmström juuri totesi. Tämä ilmainen oikeusapu kuuluu näihin kompromisseihin, samoin alaikäisten erityissuojelu. Se, että saimme sopimuksen myös erityistä suojelua kaipaavien henkilöiden kohdalta ja muista kohdin. Tähän kuuluu muun muassa tämä luettelo näistä turvallisista kolmansista maista. Me, hallintomenettelyä halutaan parantaa laadullisesti niin, että oikeusjuttuja ei syntyisi niin paljon ja että turvapaikanhakijat, joita todella vainotaan, voisivat saada mahdollisimman nopeasti apua ja suojaa. Vähimmäisstandardien on oltava yhteiset kaikissa jäsenvaltioissa ja niin komission teksti kuin jotkut yksittäiset muutosehdotuksetkin ähm, valitettavasti kääntyvät hiukan hyviä aikomuksia vastaan. Tässä luodaan lukuisia mahdollisuuksia jarrutella näitä menettelyjä tai jopa ähm, voidaan äh, luoda massiivisia mahdollisuuksia väärinkäyttää näitä turvapaikka äh, menettelyjä. Hakijalla on jopa äh, mahdollisuus käynnistää kolme perusteetonta menettelyä käsittelyä. Ja jos joku aivan ilmiselvästi ei Geneven yleissopimuksen äh, määritelmää äh, pakolaisesta täytä, niin hän voi silti tätä järjestelmää käyttää hyväkseen esimerkiksi nyt Tunisia ja äh, taloudelliset turvapaikanhakijat ovat tässä yksi asia. Ja silti ei voida turvautua pikamenettelyyn. Ja jos äh, joku turvapaikanhakija äh, piiloutuu maan alle, äh, siis häviää kerta kaikkiaan, niin silti häneltä ei voida oikeutta tähän menettelyyn kiistää. Ja vihreät ovat myös pyytäneet, että nämä menettelyt ovat varsin löyhäkätisiä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Claude Moraes, äh, sosiaaliset ja demokraatit, olkaa hyvä. Uh, Puhemies, puhun ryhmäni nimissä, kun sanon, että me olemme erittäin vaikean käytännön ja poliittisen ongelman edessä. Jäsenvaltiot ovat puhuneet siitä, että viedään loppuun turvapaikkapaketti vuodesta 1999 näin on ollut. Ja jos on poliittinen välttämätön kysymys, se liittyy kyllä tähän asiaan, kun ajatellaan Pohjois-Afrikan välimeren alueen kriisiä ja kun puhutaan taakanjaosta, tämä pitäisi johtaa myös käytännöllisiin järkeviin ehdotuksiin. Oman ryhmän nimissä haluaisin sanoa, että Silvi Guillaume on laatinut yhteistyössä, kuten Rova ja sanoi, kaikkien varjoistelijoiden kanssa ehdotuksen kanssa sekä järkevä, tehokas, tuloksellinen ja, er, niin kuin komissaari sanoi, on todellakin pohja, pohjana turvapaikkapaketille. Tämän takia keskiviikon äänestys on niin, eri, niin tärkeä. Jos voimme saada aikaan saman enemmistön kuin valiokunnassa, voimme saavuttaa sellaiset kannan, että voimme viedä loppuun turvapaikkapaketin ja siinä kiinnitetään huomiota kaikkiin erilaisiin huolenaiheisiin ja eh, arkaluontoisiin kysymyksiin, on tullut esille. Vaikka yksi esimerkki tässä vain. Minä käsittelin turva, olen käsitellyt turvapaikkakysymyksiä asianajana vuosien ajan tiedän, että hyvän menettelytavan tai kaikki hyväksyvät tällaisen hyvän järjestelmän, mutta jos puuttuu tällaista kunnollista painotusta etukäteisvalmistelua turvapaikkakysymyksessä, jos halutaan laadukkaita päätöksentekoa kautta EUn ja jäsenvaltiotasolla, niin sissä, siinä tarvitaan korkeampia kustannuksia jäsenvaltiotasolla eikä alhaisempia kustannuksia. Kun puhutaan rahoitusvaikutuksista, niin pitäisi myös ymmärtää, että se vaikuttaa laadukkaisiin päätöksiin saadaan asiat kuntoon ensi kerralla ja vältytään valituksilta. Näin säästämme rahaa ja silloin toimimme myös oikeudenmukaisesti. Mielestäni kun epäilemme, tai jos joku epäilee, että tämä mietintö ei ole oikeudenmukainen, hän pitäisi tarkastella näitä menettelytapoja erittäin huolellisesti ja ymmärtää, että paljon työtä tässä on tehty kun on käsitelty monia mahdollisesti ristiriitaisiakin kysymyksiä. On tärkeää myös korostaa sitä, että keskustelussa ei pitäisi puhua vain kustannuksista, vaan yhdenmukaistamistoimista kautta EUn. On selvää, että tällä kertaa tässä erot ovat liian suuria jäsenvaltioiden kesken. Jos jatkossakin jatkamme tällaista lottopeliä turvapaikkakysymyksessä, niin silloin emme kiinnitä huomiota todellisuuteen turvapaikan hakijoiden määrien nousussa. Muissa maissa määrät ovat vähentyneet, mutta nyt olemme vaikeammassa tilanteessa jälleen. Menettelytapasäännöt kattavat kaikkein monimutkaisemman osan turvapaikkapakettia. Menettelytavan pitäisi olla tehokas ja oikeudenmukainen. Voi olla kysymys elämästä tai kuolemasta vainottujen kohdalla. Meidän pitäisi kantaa oma vastuumme ja pitää kiinni kansallista velvoitteistamme, kun ota, käsittelemme ihmiset, jotka et, et, etsivät turvaa rajoiltamme. Haluaisin onnitella esittelijä kaikkia varjoesittelijöitä heidän ponnisteluistaan, kun on pyritty vahvaan kantaan parlamentissa. Toivottavasti saamme aikaan saman äänestystuloksen kuin valiokunnassa. Pitää varmistaa vahva viesti komissiolle, mutta erityisesti jäsenvaltioille, että olemme vakavissamme parlamentissa siitä, että haluamme viedä loppuun turvapaikkapaketin niin, että se voidaan hyväksyä kautta parlamentin poliittisen linjan. Kiitos. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi liberaalidemokraatit Nadia Hirsch. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Minäkin haluan kiittää sydämellisesti esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Kävimme koko joukon keskusteluja ja loppujen lopuksi mielestäni saimme ainakin osittain oikein hyvän kompromissin aikaan. Kaikkihan tietävät, ettei se niin kovin helppoa aina ole. Liberaalien nimissä toteaisin, että me edelleen pidämme tavoitteenamme sitä, että vuonna 2012 on todella saadaan käyttöön EUn laajuinen turvapaikkajärjestelmä. Siksi meidän on nyt edettävä ja lähetettävä myös neuvostolle signaali siitä, että me emme ole unohtaneet tätä päätavoitettamme ja olemme luonnollisesti valmiit jatkamaan neuvotteluja. Sehän nyt on itsestään selvää. Mutta tämän lisäksi mielestäni meidän on selvästi osoitettava, että haluamme yhteisen turvapaikkajärjestelmän koko Euroopan unioniin. Ei voi olla niin, että on oikeastaan arpa peliä, äh, missä tällaisen turvapaikkahakemuksen hakija esittää. Ja ei myöskään voi olla niin, että jäsenvaltioilla on oma kansallinen luettelonsa turvallisista kolmansista maista. Joko kolmas maa on turvallinen tai sitten se ei sitä ole. Ja täytyy tarkastella tietenkin muussa tapauksessa sitten sitä, onko kolmas valtio turvallinen yksittäisissä tapauksissa yksittäisten hakijoiden kohdalla. Olen myös vakuuttunut siitä, että jäsenvaltiot viime kädessä tulevat tässä voittamaan, mutta myös turvapaikanhakijat, joilla on tulevaisuudessa mahdollisuus reiluun, nopeaan hakemuksensa käsittelyyn, jos järjestelmä saadaan jaloilleen tällaisenaan meidän ehdottamallamme tavalla. Turvapaikka ei ole mikään armo, vaan se on todella oikeus ja meillä on oltava sitä varten selkeät menettelytavat. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että saimme aikaan sen, että alaikäisten oikeuksia vahvistettiin. Liberaaliryhmä on todella tämän ehdotuksen takana ja toivon, että saamme aikaan hyvän lopputuloksen. Kiitos. Thank you, Kiitokset teille. Ja seuraavaksi Rova Flotre, olkaa hyvä. The Greens vihreiden nimissä. Kiitoksia puhemies. Työ, jota mietinnön parissa on tehty Rova Guillaumin johdolla, on erittäin tärkeä. Rova Mahtonen sanoi, että tämä on järjestelmän sokkeli ja tuki. Tämänhetkinen järjestelmä ja Euroopan järjestelmä tai tässä on tällainen valtava kuilu, jossa tavallaan rikotaan turvapaikanhakijoiden oikeuksia vastaan. Ja suojelu ei toimi Euroopassa, kun on sellaisia valtioita, jotka jossa ensimmäisessä, ensimmäisessä tuomioasteen vastaukset vaihtelevat valtavasti, kuten Ranskassa esimerkiksi 75 prosenttia suojasta myönnetään albanilaiselle kanteen kautta, koska ne ovat kuitenkin olla keskeyttäviä kanteita, niin silloin hiukan ymmärtää, millainen tilanne oikein on, ja voidaan ymmärtää, että neuvoston pitäisi todellakin hiukan aktivoida ja alkaa miettiä sitä, että vaihtoehto, jonka komissio on valinnut ja jota mietinnöllä vielä vahvistetaan Silvi Guillaumin johdolla, Siis tässähän on parannettu päätöksenteon laatua jo alkuvaiheessa. Tämä on aivan olennaisen tärkeää. Mielestäni ne valtiot, jotka huutavat tässä liikaa, eivät ole maksajia, eivät ota eniten myöskään vastaan. Kun t- Kypros suhteessa Luxemburg, Ruotsi, Belgia suhteessa väkimäärän ottavat erityisesti näitä, vasta, näitä ihmisiä vastaan. He tuntevat parhaiten kansainväliset standardit ja miten voidaan parhaiten suojella turvapaikanhakijoita. Uh, thank you. Kiitokset uh, rouva Flotre. Ja seuraavaksi kollega Triantafyllides, Fyllides, uh, q nimissä, olkaa hyvä. To be having this... Paljon kiitoksia. Olen iloinen, että voimme käydä tätä keskustelua täällä tänään, kun äänestystoimintaan toimitetaan keskiviikkona. Tarkoituksena on neuvotteluiden kautta saavuttaa tavoitteet, eli yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä vuoteen 2012 mennessä. Meidän täytyy muistaa, että olemme hartiavoimin tehneet töitä tämän asian hyväksi ja haluaisin kiittää kollega Giomia hänen erinomaista työstä ja tästä sovittelevasta lähestymistavasta. Kun katsotaan tätä tekstiä, niin sitä on parannettu huomattavassa määrin. Ja me tiedämme, että eroavaisuudet järjestelmissä poikkeavat maasta toiseen. Meidän täytyy muistaa, että uusia järjestelmiä on otettu käyttöön ja sen tarkoituksena on varmistaa, että jokaisella turvapaikan hakijalla on Yhtäläiset oikeudet saada oikeudenmukainen päätös puolen vuoden sisällä ja myöskin tarvittaessa ilmaista oikeusapua ja myöskin tukea asiakirjojen valmisteluvaiheessa. Kiitoksia. Kiitokset teille. Seuraava puhuja EFD-ryhmän nimissä. Herra Batsen, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. 205 direktiivi, joka nyt on voimassa kansainvälistä suojelusta, on nyt uudelleen, laaditaan uudestaan turva turvapaikan vastaanottamisdirektiiviksi. Uusi direktiivi on jatkoa EUn yhteiselle maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikalle, niin kuin Lissabonin sopimuksessa on säädetty. Uusi direktiivi pyrkii asettamaan uuden järjestelmän, jossa määritellään ne kriteerit, joilla myönnetään turvapaikka ja ketkä voivat, ketkä eivät voi tulla EU-jäsenvaltioihin ja keillä on oikeus saada turvapaikka-asema ja millä ehdoin. Tarkoituksena on yhdenmukaista jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikkoja ja antaa enemmän oikeuksia ja etuoikeuksia turvapaikanhakijoille. Tämänhetkinen pohjoisafrikkaisten virta on tietysti taas tällainen kriisi, mutta antaa EUlle mahdollisuuden laajentaa päätöksentekoja vallankäyttöään turvapaikkoja, politiikan pitäisi olla vain jäsenvaltioiden yksittäisellä vastuulla. Tämä kyseinen direktiivi on sitä, että Lissabonin sopimus toimii juuri niin kuin vastustajat aikanaan sanovat, että se toimisi, ja tämän takia juuri ei anneta esimerkiksi oikeutta ihmiselle esittää kansanäänestyksessä kantaansa Lissabonin sopimuksesta. Kiitokset teille. Seuraavaksi kollega Daniel van der Stupp äh, sitoutumattoman. Paljon kiitoksia. Me olemme aina sanoneet suoraan, että me vastustamme yhtenäistä politiikkaa. Jäsenvaltiot voivat itse hoitaa asian. Meidän parlamentti on hyväksynyt hyvän menettelytavan ja Rytten ja Lers ovat tehneet jotain, mitä eivät eurooppalaisella tasolla voida toista. Kyse on kansainvälisestä suojelusta, mutta kysehän on turvapaikasta. Erityisesti kun katsotaan tätä ulkomaisten, erityisesti alaikäisten suurta tulvaa, niin me tiedämme, että yhtenäinen järjestelmä ei ratkaise ongelmaa. Meidän täytyy varmistaa, ettei Euroopasta tule erilaisten pyrkijöiden paratiisti. Meidän täytyy muistaa, että että tätä järjestelmää tullaan käyttämään väärin hyväksi. Voisikohan komissaari kertoa meille, että miksi Eurooppa haluaa hoitaa kaiken itse? Me tiedämme, että ainoa oikea ratkaisu on hoitaa asiat siellä, minne ihmiset ensimmäisenä tulevat. Arvoisa puhemies, alueen paikallistasolla vastuun pitäisi olla, ei eurooppalaisella tasolla. Ja kun katsotaan tekstiä, niin juuri sinä hetkenä, kun nämä muuttovirrat ovat kasvaneet, niin juuri sinä hetkenä meidän tulisi tehdä hakemuksen jättämisestä ja turvapaikan saamisesta vaikean paikan helpompaa. Kiitoksia. Puhemies. Puhemies. Point of order. Työjärjestyspuheenvuoroko? Kyllä. Kollega puhui äsken barbaarien joukoista, jotka tulevat Eurooppaan, barbaarien laumoista. Näitä ihmisiä ei näin saa kohdella, heistä ei näin saa puhua. Me merkitsemme tämän pöytäkirjaan. Kiitoksia tästä huomiosta, kollega. Mm. Yes, please. Työjärjestyspuheenvuoro. Kiitoksia. Haluaisin sanoa, että en puhunut barbaareista, vaan sanoin alueen äh, nime, puhun alueen nimestä, enkä barbaareista. Kyse ei ollut siitä, että nämä henkilöt olisivat barbaareja. Halusin tämän vain korjauksen omaisesti ottaa esille. Kiitos. Kaikki nämä huomiot kirjataan pöytäkirjaan, joten voitte palata niihin. Sitten myöhemmin voitte tarkastaa tämän alkuperäisen sanamuodon pöytäkirjasta, samoin teidän vastauksenne ja sitten vielä tämän viimeisen vastauksen. Seuraavaksi Rouva Head, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluan kiittää Silvi Giomia esittelijää kovasta hyvästä työstä tämän mietinnön suhteen. Tämän mietinnön, joka kattaa suuren osa tästä turvapaikkapaketista. Kaikkien turvapaikanhakijoiden on saatava reilu hakemuskohtelu kaikkialla EU:ssa. Meillä on oltava yhteinen vähimmäistaso turvapaikanhakijoiden oikeuksien suhteen ja menettelytavan suhteen. Ja luonnollisesti tämän on paitsi löydyttävä asiakirjoistamme, oltava siis olemassa paperilla, myös käytännössä kaikkialla Euroopassa. Pidänkin erittäin valitettavana sitä, että komissio on todennut, että että se aikoo tehdä uuden vesitetyn ehdotuksen, eh, ehdotuksen jonka neuvoston monet jäsenvaltiot haluavat. Ja neuvoston eh, ilmapiiri kun on mikä on, niin meidän äänestyksemme ja sen tulos on sitäkin tärkeämpi. Euroopan parlamentin on selvästi annettava signaali, että me haluamme eh, oikeudenmukaisen yhtäläisen hakemusmenettelyn kaikkialla Euroopassa. On ehdotettu esimerkiksi sitä, että resursseja tulisi satsata erityisesti hakemusten käsittelyyn, niin tämä on hyvä ehdotus ja tämä antaa näin hakijalle nopeamman menettelyn ja jäsenvaltiolle säästöä siitä, että jo ensimmäisellä kerralla hakemus käsitellään kunnolla ja vedenpitävästi. Meillä on koko joukko tarkistuksia tähän ehdotukseen. Kuitenkin nostaisin erityisesti esiin tarkistuksen, jossa todetaan, että erityisen heikossa asemassa olevia turvapaikanhakijoita on kohdeltava huolellisesti, vaikkapa nyt yksin matkustavat alaikäiset. Tämä on erittäin tärkeää. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Cecilia Wikström ei näyttäisi olevan paikalla salissa, joten puheenvuoron saa Tanja äh, Vason. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Pohvalila Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Rova Giomi erinomaisesta työstä. Euroopan unioni tarvitsee tehokasta oikeudenmukaista turvapaikkamenettelytapaa. Me näemme tämän tämänhetkisen turvapaikkakriisin yhteydessä Pohjois-Afrikasta Yhteiset säännöt ovat sekä turvapaikanhakijoiden että EU-jäsenvaltioiden etujen mukaista. Hyvät naiset ja herrat, oikeus turvapaikkaan on perusperiaate ihmisoikeuksista puhuttaessa turvapaikanhakijat, kun ylittävät rajan, heidän ei, heitä ei pitäisi rangaista. Meidän päätehtävänä meidän on auttaa kaikkia turvapaikanhakijoita, auttaa heitä saavuttamaan se, että perusoikeudet toimivat. Meidän pitää toimia myös kunnianhimoisella tavalla kuin näiden menettelyjen kohdalla. Yhä vähemmän jäsenvaltioita ottaa huomioon nämä periaatteet ja tulokkaat otetaan vastaan yhä huonommissa oloissa. Näin tapahtuu esimerkiksi Lampedusan saarella. Tämä herättää varsin synkkiä ajatuksia ja johtaa pelkoihin siitä, että turvapaikanhakijat eivät ole tervetulleita Eurooppaan. Meidän pitää osoittaa solidarisuutta ihmisiä vastaan, jotka pakenevat kriisi maista, kuten Libyasta. He tarvitsevat kansainvälistä suojelua ottaen huomioon sen, se seikka, mitä tapahtuu juuri Pohjois-Afrikassa ja muissa kriisimaissa, niin meidän täytyy varmistaa se, että pystymme ottamaan vastaan enemmän turvapaikanhakijoita tulevaisuudessa. Tämän takia meidän täytyy voida parantaa turvapaikkamenettelyjä. Näin oma elämämme helpottuu, samoin turvapaikanhakijoiden elämä paranee silloin taakka on vähäisempi niiden maiden kohdalla, jotka kärsivät nyt ja tämä johtaa parempaan taakanjakoon. Euroopassa ei tehdä mitään linnaketta eikä turvapaikanhakijoiden pidä, pidä joutua järjestelmän uhreiksi. Minä haluaisin, että mietintö saa suurta tukea keskiviikon äänestyksessä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä Jorgos Papanikolaou, yksi minuutti, olkaa hyvä. Στα όσα υπόθηκαν, θέλω και εγώ να συμφωνήσω. Kiitoksia, herra puhemies. Olen kollegoitteni kanssa samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme tehokasta turvapaikkajärjestelmää. Se on varmaan kaikkien tavoitteena, mutta voin kertoa teille kokemuksistani Kreikassa. Turvapaikka-asioista vastaava valtuuskunta kävi Kreikassa ja tutustui vastaanottokeskukseen lentokentällä ja siellä oli kolmansien maiden kansalaisia läsnä ja siellä he voivat jättää turvapaikkahakemuksia. Eräs kolmannen maan kansalainen teki näin ja esitti kreikan kielisen nämä perustelut ja kysyimme, miten tämä on mahdollista. Hän vastasi, että olen käynyt täällä aikaisemmin työskentelemässä ja nyt olen palannut tänne hakemaan turvapaikkaa, joten meidän täytyy varmistaa, ettei väärinkäytöksiä synny. Ja haluaisin toistaa sen, mitä kollega Holmeier totesi. Kuuden kuukauden määräajan jälkeen todistusvastuu on jäsenvaltiolla eikä hakijalla joka väittää tulleensa vainotuksi. Minun mielestäni tässä täytyy pitää aina maalaisjärki mukana. Kiitoksia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să, felicit, să o felicit pe doamna Guillaume. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin onnitella rouva Gionia erinomaisesta työstä. Nämä muutokset ehdotuksen ovat hyvin tärkeitä, jotta saadaan aikaan todella yhteinen turvapaikka järjestelmä Euroopan unionissa. Sääntöjen ja menettelyjen äh, selkeys äh, ovat lisäarvoa, jota tämä uusi ehdotus tuo. Ja toimivaltaisten viranomaisten on voitava yhteisten sääntöjen pohjalta arvioida hakemuksia. Samoin näitä hakemuksia tulee käsitellä nopeasti ja tehokkaasti. Euroopan unionin tarjoama turva ja suoja on korkeammalla mahdollisella tavalla ja meidän tulee myös kansallista lainsäädäntöä harmonisoida niin, että erot eri turvapaikkajärjestelmien välillä Euroopan unionissa saadaan tasoitettua. Lopullisena tavoitteena on oltava todellisen yhteisen turvapaikkajärjestelmän luominen Tukholman ohjelman mukaisesti. Äh, Puhemies, jos tässä nyt yksi asia on varma, niin se on seuraava. Yksittäiset jäsenvaltiot Euroopan unionissa ovat, ja tämä voidaan nähdä viime viikkojen, kuukausien, vuosien äh, kokemuksista, ovat äh, yksin aivan liian kovan paikan edessä turvapaikkahakemusten käsittelyn suhteen. Ja siksi Euroopan unionin tulisi saada lisää toimivaltaa voidakseen huolehtia siitä, että äh, turvapaikkaoikeus äh, pohjautuu yhteisille itsestäänselville periaatteillemme reilut, oikeudenmukaiset äh, hakemusmenettelyt, perusoikeuksien suojelu, mutta samalla väärinkäytösten estäminen yhä uudelleen Äh, jäsenvaltioissa ja kansalaisten piirissä näistä väärinkäytöksistä keskustellaan. Ja tämä on kyllä vaikea tehtävä, mutta toivon, että siinä onnistumme. Kiitoksia sitten edustaja Paska. Predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegu... Puhemies, komission jäsen. Ehdotus direktiiviksi minimistandardeista kansainvälisen suojelun kohdalla on tulosta eri menettelytavoista, jotka ovat käytössä jäsenvaltioissa. Mihin komissio pyrkii, on yhdenmukaistaa välineitä ja toimenpiteitä turvapaikkakysymyksessä, jotta lopetettaisiin toistuvat valitusmenettelyt. Jotkut jäsenvaltiot ja Euroopan ne- eurooppa neuvosto itse asiassa kuitenkin, kuitenkin vastustavat. Mielestäni meidän pitäisi kuolella, kuunnella kuitenkin huolella, mitä jäsenvaltioilla on sanottavana. Muutoin meidän työmme ei ole tuloksellista. Minä vetoan teihin, että jatkossakin olette yhteydessä jäsenvaltioiden virkamiehiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Obermaier, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies esittelijä ilmeisesti pelkää, että vaikka tämän muuttovirran mukana tulee hirveästi väkeä Eurooppaan, niin tämä määrä laskisi, eli Euroopan ei tulisi riittävästi pakolaisia, mutta meidän täytyy muistaa, että tässä ehdotetaan myöskin muun muassa adoptiolasten huomioiminen turvapaikkaa hakemusten käsittelyssä ja meidän täytyy myöskin katsoa, mitä esitelle ylipäätään näillä omilla muotoiluillaan tarkoittaa. Tämä saattaa johtaa väärinkäytöksiin ja se, että joka jäsenvaltiossa kaikilla turvapaikanhakijoilla olisi yhtäläiset oikeudet, niin se ei pidä paikkaansa, sillä elintaso poikkeaa tai vaihtelee maasta toiseen. Ja tämä pätee myöskin termiin turvallinen alkuperämaa? Onko kyse demokraattisesta oikeusvaltiosta? Jos näin on, niin se on turvallinen alkuperämaa, mutta kun katsotaan Tunisiaan ja Egyptiin, niin kyllä minun mielestäni neitä pitäisi tämän perusteella luokitella turvallisiksi alkuperämaiksi. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Brons. Kansainvälinen suojelu, niin sen, siinähän sana turvapaikka on menettänyt hohtonsa turvapaikan hakijat, jotka menevät monen kauttakulkumaan kautta, etsivät, eivät turvapaikkaa, vaan vaurautta. Ja ei voida odottaa, että Eurooppa antaa suojan kaikille turvattomien maiden kansalaisille kaikkialta maailmasta. Turvapaikanhakijoiden tulisi heidät tulisi velvoittaa hakemaan turvapaikkaa ensimmäisestä turvallisesta maastaan. Ja Euroopan ei tulisi olla valtava vastaanottokeskus kaikille turvapaikanhakijoille. Meidän tulisi pikemminkin pyrkiä auttamaan vakauttamaan ne epävakaat alueet, joista nämä henkilöt joutuvat sitten lähtemään. Eikö meidän tulisi hoitaa Äh, asiat äh, Afganistanissa, äh, Libyassa ja Irakissa niin, että ihmiset voisivat sinne jäädä. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa komission edustaja Rouva Malmström. Uh, Kiitoksia puhemies. Todella monen otteeseen on sanottu, koska näitä neuvotteluja on pitkään käyty jo vuodesta 1999. Tavoitteena on ollut yhteinen turvapaikkapolitiikka. No nyt meillä on neuvoston päätös tämän aikaansaamiseksi vuoteen 2012 mennessä. Asiat ovat olleet umpisolmussa pitkään, mutta eiköhän nämä loppu jo häämetä. Ja haluaisin kiittää parlamenttia, koska parlamentti on antanut hyvin merkittävän panoksensa asian hoitamiseksi. Meillä on oltava järjestelmä, joka on reilu, tehokas, yhdenmukainen ja todella samankaltainen kaikissa jäsenvaltioissa. Aivan alusta asti on ollut selvää, kun olen ollut tästä paketista yhteydessä eri esittelijöihin, että joitain tarkistuksia tarvitaan. Todella tämä umpisolmu on ollut sellainen, että joitain kompromisseja on saatava tehtyä niin, että kaksi lainsäädäntökumppania Äh, saavat sopimuksen aikaan. Ne päätökset, joita te teette huomenna tai keskiviikkona ja joita komissio tekee, kyllä varmasti johtavat kompromisseihin. Me olemme olleet jatkuvasti koko kevään ajan yhteydessä neuvostoon tunnistaaksemme nämä suurimmat ongelmat. Todella me haluamme vuoteen 2000 2012 mennessä asiat hoitoon. Tämähän on Geneven yleissopimuksen 60. vuosipäivä samoin. Tämä on hyvä alku ja todellinen kulmakivi tulevaisuuden järjestelmällemme ja haluan kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä ja live-valiokuntaa heidän tekemästään työstä. Kiitos puhemies. Kiitokset teille. Ja nyt puheenvuoron saa vielä lopuksi Rovakin esittelijä kaksi minuuttia. Merci. Euh, Kiitoksia kaikista puheenvuoroista, lähes kaikista puheenvuoroista, Rova Holmeier ja muita kiittäisin, mutta en kuitenkin haluaisin vielä sanoa, että tunnisalaiset eivät pyydä turvapaikkaa EU-ssa, siksi on vain vähän syytä sillä, että he uudestaan tähän ryhtyisivät. Sen pari yksityiskohtaa, jotka kuitenkin ovat aika tärkeitä. Tavoite, tässä pyritään, ei oi, voi ole mikään muu kuin harmonisaatio. Ymmärrän kyllä vastentahtoisuudet joissakin jollakin puolella, mutta kuitenkin kaikki hyötyvät siitä, että keskitytään tähän ensimmäiseen menettelytapaan, teho, joka olisi tehokas. Ja mm, mietinnön kautta voidaan tähän päätyä. Sitten Euroopan parlamentin rooli on tässä tärkeä ja me olemme yhteislainsäädäntäjinä. Komissio on monissa yhteyksissä todennut, että että meidän kantamme on ratkaisevan tärkeää ajatellen prosessin jatkoa. Ja sitten keskiviikkona meillä on tilaisuus ilmaista, mitkä meidän prioriteettimme ovat, kun pyritään harmonisoimaan toimia tällä alueella. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä. Ja parhaat kollegat, tämä keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys toimitetaan keskiviikkona kello 12. Joten siirrymme esityslistalla eteenpäin. Vuorossa